I will do my very best. Ladies and gentlemen, schönen guten Morgen. Oikein hyvää huomenta, hyvät naiset ja herrat. Haluan toivottaa kaikki oikein sydämellisesti tervetulleeksi tänne kokoukseen. Onko esityslistaan huomioita? Ilmeisesti ei. Minullakaan ei ole mitään merkittävämpiä ilmoitusasioita, joten voimme siirtyä esityslistalla kohtaan Kilpailukyvyn ja innovoinnin toimeenpanon virasto keskustelu kilpailukyvyn ja innovoinnin puiteohjelman CIPn nykytilanteesta. Oikein sydämellisesti haluan toivottaa tervetulleeksi tänne johtaja Patrick Lambert ja William Gillet, Beatrice Jolin ja sen Satafin toivon, että nämä nimet menivät nyt oikein oikein. Oikein mukava, että täällä on näin paljon kollegoita paikalla. Mielellämme kuuntelemme tuota esitystä ja käymme keskustelua, jonka on saatava päätökseen vähän ennen kymmentä aikataulun mukaan, koska silloin on äänestys. No, Lampert, olkaa hyvä. Uh, Chairman, uh, honorable members. Puheenjohtaja, arvoisat jäsenet, hyvät naiset ja herrat, kiitoksia kovasti siitä, että minulla on mahdollisuus esitellä teille virastomme tänä aamuna ja sen ohjelmat. Tämä on nyt ensimmäistä kertaa, kun meillä on ollut mahdollisuus esittää valiokunnassa tällainen esitys. Minä esittelen virastomme kokonaisuutena ja kollegamme toteavat sitten muutaman sanan niistä ohjelmista, jotka meidän mielestämme ovat kaikkein tärkeimpiä tälle valiokunnalle. Aloitetaanpa EU 2020-strategiasta. Tässä näette lippuleva-aloitteet, varmastikin tunnette ne hyvin. Näette tässä kalvolla sen, miten merkittävä virasto on tässä suhteessa, koska sillä on useita aloitteita lippulaiva-aloitteiden joukossa. Viraston rooli verrattuna komissioon sitten. Komissio on politiikan muokkaaja. Se on se elin, joka määrittelee työohjelmat. Ja sitten sitä kautta virasto hallinnoi prosessin eri vaiheita. Tärkeää on huomioida, että kun erotellaan ohjelmointi ja politiikan muokkaaminen, niin se edistää molempia puolia, eli komissiota ja virastota keskittymään ydintehtäviinsä. Ja näette tässä, että palaute sitten taas tuonne politiikan tekemisen on, ö, tulee viraston kautta. Ja nyt näette ne aloitteet, joita hallinnoimme ja ohjelmat, joita hallinnoimme. Marco Polo, Eco Innovation – Intelligent Energy Europe ja Enterprise Europe Network ovat näitä aloitteita. Kilpailukyky- ja innovointiohjelman puitteissa ovat nämä ne ohjelmat, joita me siis hallinnoimme. Ja itse asiassa annankin kollegoilleni sitten mahdollisuuden puhua tästä lisää. Budjetti ja tämänhetkinen tilanne. Näette nämä samat ohjelmat tässä alhaalla. Ja sitten näette, kuinka paljon rahaa niille on allokoitu ja miten monta eri hanketta meillä tällä hetkellä on. Kokonaisuutena meillä on noin 550 eri hanketta näissä ohjelmissa, mutta tuemme myös 600 eri kumppania Enterprise Europe-verkostossa. Ratuskauden loppuun mennessä olemme käyttäneet noin 1,7 miljardia euroa komission ja EUn varoja. Ja sitten tässä näette, millä tavalla virasto toimeenpanevana elimenä hallinnoi ohjelmia komission nimissä. Ja varsinkin nämä pääosastot, joita nimitämme pääosastoksi Move eh, Energy eh, Environment ja Enterprise. Ja olemme erittäin tyytyväisiä virastona siihen, että nämä neljä pääosastoa ovat eh, myöntäneet näiden ohjelmien hallinnoinnin virastollemme. Ketkä sitten ovat edunsaajina ohjelmissamme? Meillä on paljon erilaisia edunsaajia yrityksiä, elinkeinoelämän järjestöjä, julkisia viranomaisia, hallituksia, kansalaisjärjestöjä, yhdistyksiä ja niin edelleen. Mutta haluan varsinkin korostaa tänä aamuna PK-yritysten merkitystä näissä ohjelmissa. Jos tarkastellaan Eco Innovation-aloitetta, niin yli 65 prosenttia edunsaajista on PK-yrityksiä. Jos taas katsotaan Intelligent Energy Europe-ohjelmaa, niin 40 prosenttia edunsaajista on Enterprise Europe-verkostossa. Siinä nimenomaan ö, tavoitteena on tukea PK-yrityksiä. Se on sen nimenomainen olemassaolon oikeutus. Sitten perinteiset organisaation mallit, jossa on kaksi horisontaalista yksikköä jakautuneena useampaan osioon. Mutta haluan osoittaa, miten sopeutumiskykyinen ja joustava virastomme on. Kun aloitimme toimintamme, meillä oli pelkästään Intelligent Europe Energy Europe-ohjelma, mutta myöhemmin komissio pyysi meitä hallinnoimaan kolmea muuta ohjelmaa ja näin kykenimme tätä organisaatiotamme muokkaamaan joustavasti ja ottamaan käyttöön uusia moduuleita, joiden avulla sitten on hallinnoitu näitä uusia vastuualueita. Lisäksi haluan korostaa sitä synergiaa, jota olemme voineet hyödyntää, hyödyntää ohjelmien välillä. Ja minusta tuntuu, ettei tätä synergiaa olisi niinkään syntynyt, jos ohjelmat olisivat jääneet vain komission hallinnoitavaksi. Enterprise Europe-verkosto esimerkiksi on verkostota hyödynnetään muiden ohjelmien ähm, edistämiseen, joten näin voimme paremmin saada yhteyden Euroopan pk-yrityksiin. Olemme onnistuneet rekrytoimaan asiantuntevaa henkilökuntaa. Meillä on nyt 150, noin 150 henkilöä töissä äh, sopimuspohjaisesti 80 prosentista ja sitten väliaikaisia virkamiehiä 20 prosenttia ja lisäksi myös hallinnoivissa asemissa on sitten komission lähettämiä virkamiehiä. Tämä auttaa tietysti ylläpitämään suhteita komissioon. Meillä on asiantuntijoita, jotka tuntevat elinkeinoelämän tukijärjestelmiä, energiaa, kysymyksiä, liikennettä, kuljetusta ja niin edelleen. Äskettäin olemme arvioineet viraston toimintaa ja haluaisin näyttää teille, minkälaisia tuloksia saatu. Ensimmäinen niistä koskee riippumattomien asiantuntijoiden tutkimuksia, jotka totesivat, että hajottamismalli on ollut hyvä. Ja ulkoistaminen on toiminut hyvin virasto on tarjonnut myöskin paljon paremman ympäristön järjestelmien täytäntöönpanemiseen ja se on läheisessä yhteistyössä edunsaajien kanssa, mikä mielestäni on tärkeää. Lisäksi palaute, joka on saatu eri taholta, on ollut erittäin myönteistä. Näin ollen olemme menestyneet hyvin. Maksuajat ovat olleet keskimäärin 19 päivää vuonna 2010. Se on erittäin nopea, varsinkin kun tarkastellaan muuta komissiota ja sitä on varsinkin hyötyä PK-yrityksille. Jatkuvasti pyrimme löytämään uusia tapoja yksinkertaistamaan ja virtavivastamaan näitä menettelyitämme, mikä on oleellista, jos haluamme vähentää hallinnollista taakkaa asiakkaillemme. No tuossa organigrammissa näette, että meillä on yksikkö, joka hoitaa viestinnän erikseen Olemme ylpeitä näistä viestintäponnistuksistamme. Näette tässä yhteenvedon siitä, mitä viestintäpuolella olemme tehneet. Viimeisen kolmen vuoden aikana nettisaitteemme on klikattu yli kahdeksan miljoonaa kertaa. Olemme jakaneet yli 6000 julkaisua pyynnöstä, 7000 mediaklippiä ja yli 65 miljoonaa henkilöä on katsonut 14 eri videotamme, joten ohjelmamme ovat hyvin näkyviä ja tuloksemme erittäin näkyviä. Olemme myöskin hallinnoineet e- EUn kestävä energiaviikkoa, joka on nyt vuosittainen tapahtuma. Ja 44 maassa oli 70, 722 tapahtumaa viime vuoden aikana. Yhteenvetona siis voidaan todeta, että äh, kaikki hyötyvät viraston käytöstä. EU ja sen äh, toimielimet saavat äh, hyviä ohjelmia, jotka ovat laadukkaita, kustannustehokkaita ja me olemme riittävän joustavia kantaaksemme lisävastuuta ja edunsaajat saavat nopean, yksinkertaisen palvelun käyttöönsä ja me vastaamme edunsaajien tarpeisiin. Haluan myös korostaa toista yhteenvetoa, jonka olen tehnyt tästä asiasta. On huomioitu nimittäin, että kun otetaan huomioon se, miten menestyksellisiä nämä aloitteet ovat olleet, komissio saattaa harkita lisäohjelmien myöntämistä virastollemme. Se on erityisen tärkeää tässä vaiheessa, kun komissio on nyt juuri eilen illalla tehnyt ehdotuksen, joka koskee tulevaa talousarviota. Ja seuraava vaihe siinä sitten on se, että millä tavalla hallinnoidaan ja täytäntöönpannaan tuota budjettia. Ja tässä aivan lopuksi näette vielä katsauksen tulevaisuuteen virastona, nimittäin olemme edelleenkin EUn ja sen toimielinten palveluksessa, kuten myöskin kaikkien eri sidosryhmien palveluksessa, jotta voimme tukea EU 2020-strategian tavoitteita ja tukea tämänhetkisiä tulevia EU-ohjelmia erityisesti niillä alueilla, jotka mainitsin, PK-yritykset, energia, ympäristöteknologia ja ilmastokysymykset, vihreä teknologia. Nämä ovat nimenomaan ydinalueita toiminnassamme. Päätän tähän ja annan puheenvuoron kollegoille, jotka kertovat teille hieman lisää näistä kaikista ohjelmista. Aloitan tästä Bill Gatesista ja Intelligent Energy Europe-ohjelmasta. So good morning. Hyvää huomenta, hyvät naiset ja herrat. Kollega Vincent Berrutta ja minä olemme vastuuta noin 500 IEE-projektista mukaan lukuen 80 paikallisen energiaviraston perustamisesta Vansaan. Projektit liittyvät lähinnä energiatehokkuuteen ja kuljetuksen energian käyttöön ja minun projektit liittyvät lähinnä uusiutuvan energiaan. Meillä on myös projekteja, joissa on sekä uusiutuvia energialähteitä että energiatehokkuutta. Me molemmat olemme komissiossa töissä ennen kuin liitymme virastoon ja uskomme, että kykenemme hallinnoimaan projekteja paremmin virastossa kuin mitä komissiossa pystyimme. IEE e on ei-teknologinen ohjelma, joka tukee useita aloitteita, kuten Patrick mainitsi, kestävä energiaviikko, pormestarien yhteinen sopimus, energiahallinta. Nämä ovat luoneet useampia aloitteita, jotka ymmärretään hyvin kautta Euroopan. Älykkäiden energiaprojektien päätarkoitus on muuttaa politiikkaa ja hallintoa toimiksi. Politiikkaa ja direktiiviä, niitähän allekirjoitetaan Euroopassa, mutta se ei merkitse, että kansalaiset ja yritykset tietävät, miten niitä täytännön pantaisiin. IEE-projektit pyrkivät siis siihen, että ymmärrettäisiin paremmin, miten EU-politiikkaa täytäntöön pannaan, mitkä ovat parhaita käytänteitä, mikä toimii ja mikä ei me toimme EU-organisaatioiden tiimejä, joilla on tällaista ymmärrystä ja joilla on mandaattia ja motivaatiota toimimaan sen mukaisesti. Me tarvitsemme informaatiota, markkinatietoja ja palautetta politiikan tekijöille. IEE-ohjelman budjetti on tällä hetkellä noin 730 miljoonaa euroa. Se on seitsemänvuotinen budjetti, noin 100 miljoonaa per vuosi. Vuodesta 2007 lähtien vuotuinen budjetti on kasvanut, mutta projektikohtainen varankäyttö on ollut lähes vakiota, eli noin 60 miljoonaa projektia per vuosi. Näin siksi, että vuodesta 2009 IEN varoja on siirretty myös Euroopan investointipankkiin Elena-aloitteeseen, joka tukee teknistä tukea julkisviranomaisille ja tukee sellaisia kestävän energian projekteja, jotka voivat saada pankin rahoitusta. Meillä on noin 3000 edunsaajaa 31 maassa. Yli 40 prosenttia osanottajista on PK-yrityksiä. Projekti maksaa ty- tyypillisesti 1-2 miljoonaa euroa ja kestää kolmisen vuotta. Ja mukana on 89 organisaatiota eri ma- maata. Rahoitusosuutemme on noin 75 prosenttia. Me emme tue tutkimusta tai pilottiprojekteja, emmekä myöskään laiteinvestointeja. Kun et, pyrimme yhteyteen yrityksiin, me käytämme Enterprise Europe-verkostoa, joita meidän virastomme myös hallinnoi, ja Hussein kohta puhuu niistä lisää. IEM-projektit täydentävät tutkimusprojekteja. Me pyrimme kiihdyttämään toimivan teknologian käyttöönottoa. Otan kolme esimerkkiä ihan lyhyesti tyypillisistä projekteista ne, jotka ovat kiinnostuneita byrokratian vähentämisestä, saattavat olla kiinnostavia GP Win-tapauksesta. Ja direktiivin artiklassa sanoo, että jäsenmaiden pitää ryhtyä asianmukaisiin toimiin ää, äh, hallinnollisten menettelyiden virtaviivastamisen asianmukaisella hallinnollisella tasolla. Miten tämä voidaan tehdä? Mitä voidaan tehdä kansallisella tasolla tai paikallisella tasolla, alueellisella tasolla? GB Win on Skotlannin hallituksen vetämä sillä on kumppaneita kuudessa muussa jäsenvaltiossa. Nämä hallinnot työskentelevät yhdessä, opivat toisiltaan ja pyrkivät tarjoamaan merkittäviä byrokratian vähennyksiä kolmen vuoden aikana IEE-projektissaan. Toinen esimerkki projektista on SF Energy Invest, joka pyrkii lisäämään rakennerahastojen ja aluerahastojen käyttöön Niitä voidaan käyttää kestävän, kestävän energiaan, mutta kaikki tietävät, että tavoitteita ei olla saavutettu. Tätä projektia vetää Hollannin energiavirasto ja sillä on virastoja ja yritysmaailman järjestöjä mukana yhdessä muussa maissa. Niillä on kestävän energian investointipäiviä eri maissa. Ne pyrkivät tunnistamaan projekteja, jotka voivat käyttää rakennerahastojen varoja. Ja DG Region kollegat ovat yhteistyössä kanssamme, jotta tämä projekti onnistuisi. Viimeinen esimerkki on EUREM, joka pyrkii parantamaan energia-alan johtajien taitoja, sillä hyvin koulutetut johtajat lisäävät energia-alan koulutusta. Me olemme toistaneet menestyksekästä saksalaista koulutusohjelmaa yhdeksässä muussa maassa. Se on johtanut yli 2000 miljoonan äh, megawatin säästöön vuodessa per oppilas. Ja tällä hetkellä tämä järjestely pyörii yhä, mutta nyt ilman EU-rahoitusta ja yli 2000 energialan johtajan koulutettu. Lopettaisin kahdella hyvällä uutisella. Ensinnäkin IEE-ohjelma on suosittu. Me saamme yli 350 ehdotusta per vuosi. Vartettavasti voimme tukea niistä vain 50-60 prosenttia, eli onnistumisaste on noin yksi kuudesta. Toinen hyvä uutinen on, että IEEn käyttäjien online kyselyn mukaan, joka Deloitte teki EEEn johtajuustaitoja, arvostettiin laajalti. Me mielellämme tarjoamme lisätietoa siitä, miten meidän ohjelmamme nykyään auttavat panemaan kestävän energian politiikkaa ja direktiivejä. Jos tarvitsette tällaista, älkää epäräkö kysy- pyytää meiltä lisäinformaatiota jatkatte keskustelua siitä, miten energiapolitiikkaa voisi tukea seuraavan rahoitus, seuraavien rahoitusnäkymien aikana. Kiitos. No, Good morning everybody. Oikein hyvää huomenta kaikille. Pyrin vähän kertomaan ekoinnovoinnista mitä teemme Ensinnäkin määritelmä, joka on tahallaan jätetty melko laveaksi. Se tarkoittaa, että se voisi olla esimerkiksi mikä tahansa PK-yritys, vaikka kenkien valmistava, joka haluaa muuttua vihreämmäksi tai tuoda uutta palvelua tai uusia tuotteita markkinoille. Toinen seikka on se, että meillä on kaksi pilaria – Business ja ympäristölähestymistapa ne eivät ole ristiriidassa, kuten varsin hyvin tiedätte, joten me pyrimme saman hyviä ajatuksia markkinoille. Niistä on siis etua sekä yrityksille että ympäristölle. Miten tämä väline sitten toimii? Tämä ei ole laki velvoite sinänsä, mutta me olemme yhteydessä 65 prosenttiin yrityksistä. Tämä on melko hyvä luku. On hyvä, että to, jossain toimeenpanovirastossa on näin paljon pk-yrityksiä yhteistyössä. 80 on todella pieniä tai mikroyrityksiä. Tämä on yritysten rypäs, jolle on hankala e, tehdä ehdotuksia. Tämän menestyksen avaimena on varmasti se, että välineet on yksinkertaistettu ja hienosäädetty kunnolla sitä, mitkä ovat pk-yritysten prioriteetteja, mikä on lähestymistapa, siis vihreät hyvät ajatukset, joilla on potentiaalia markkinoilla, ovat tervetulleita. Suoraa rahoitusta tukea tässä ei ole välikäsiä jäsenvaltioita, virastoja tai paikallisia pankkeja. PK-yritykset voivat tulla koputtelemaan suoraan meidän ovellemme. Joustavuutta eri mielissä. Euro eurooppalaista lisäarvoa kyllä tarvitaan. Se on yksi tukikriteeri, mutta ei tässä tarvita mitään monikansallista yhtymää, vaan erityisesti tässä halutaan lähestyä pk-yritystoimijoita. Me ajattelemme koki, koko elinkaarta, siis pyrimme toimimaan niin, että toimimme kautta emme aiheuta ongelmia toisaalle, siis koko elinkaari ajattelu on tärkeää, kun ympäristön eteen pyritään jotain tekemään. Me emme kuitenkaan halua hallinnollista standardointua elinkaariajattelua. Meille pitää kertoa pk-yritysten puolelta, miksi on ajateltu ja miten on ajateltu tätä kokonaisvaltaista ympäristöystävällistä konseptia. Toinen asia on se, että me toimimme tutkimuksen jälkeen ennen markkinoille pääsyä Meistä on tärkeää, että prototyypit, tutkimus ja kehitystyöt on saatu päätökseen. Noin 20 prosenttia meidän hankkeistamme tulee komission tutkimuspuiteohjelmasta kuudennesta tai seitsemännestä tai kansallisesta tutkimuksesta. 20 prosenttia siis. Loput on oikeuksia, jotka tulevat markkinoilta kaikkialta. Me haluamme hyvin tarkkaan huolehtia siitä, että julkinen rahoitus on hyvin tehokasta, joten ajatuksia ja tuotteita pitää voida myydä, prosesseja viedä. Ja näin voidaan tietenkin moninkertaistaa ympäristön vaikutus. Me pyydämme siis ehdotuksia tekeviltä, että nämä ajatukset on saatava markkinoille, jos tätä potentiaalia ei nähdä. Me emme tämän tyyppisiä ehdotuksia rahoita. Työn alla resurssien tehokas käyttö on hyvin keskeinen ja tärkeä. Siitä keskustellaan tänään aamulla kierrätys, vihreä yritys, se, että käytetään vettä ja rakennusmateriaaleja järkevästi. En halua puhua yksityiskohdista, meillä ei ole paljon aikaa. Ne ovat tärkeitä tavoitteita, mutta eivät yksinomaisia. Tekstiilin tai keramiikalan osalta Nämä yritykset ovat kääntyneet meidän puolemme, ei siksi, että me olemme erityisesti hakeutuneet näille aloille. Näillä aloilla vaan on paljon ajatuksia. Meillä on näissä sovelluksissa paljon menestystä. Totta kai nähdään, että on kielletty hakemuksia, mutta on huolehdittava siitä, että markkinoille saadaan vihreitä ajatuksia, jotka ovat kilpailukykyisiä. Ihan lyhyesti pari ehdot, esimerkkiä uusi pullo, joka on tehty kierrätetystä paperista. Siinä on ihan ohut muovikalvo sisäpuolella ja siksi sillä on hyvin pieni ympäristövaikutus. Haluaisin sanoa myös, että enemmistö haikkeista, joiden osalta teemme työtä, ovat jo designin osalta ympäristöystävällisempiä. Eli nämä ratkaisut löytyvät sieltä lopusta yleensä. Ja viimeinen esimerkki. Ympäristöystävälliset kengät. En halua puhua siitä sen enempää. Esimerkiksi Nikelin kierrätyshanke Saksassa on varmasti kiinnostava. Kiitos oikein paljon. Good morning, everybody. Uh, finally, a few words about the enterprise. No niin, kerron hieman Euroopan yritysverkostosta, joka luotiin sitä varten, että pk-yritykset voisivat lisätä kilpailukykyään ja vallata uusia markkinoita Euroopan unionissa. Kuten tiedätte, pk-yrityksillä ei ole aina aikaa etsiä rahoitusta EU-sta ja niiden mielestä on myös vaikea laajentaa yritystään suhteessa suuriin yrityksiin. Tämä verkosto on ikään kuin tällainen yksi asiointipiste kaikille PK-yrityksille. Se on perustettu vuonna 2008 ja tällä hetkellä se on kaikkein suurin verkosto, ei pelkästään Euroopassa, vaan itse asiassa koko maailmassa, joka yhdistää yrityksiä Eurooppaan ja toisinpäin. Nyt meillä on noin 600 yhteyspistettä 49 maassa Eli kaikki Euroopan unionin alueet on katettu. Ja meillä on myös yhteyspisteitä strategisilla markkina-alueilla EUn ulkopuolella. No 3000 asiantuntijaa työskentelee tässä verkostossa. Se on siis ihmisten verkosto, joka antaa tietoa pk-yrityksille. Verkosto tarjoaa käytännön tietoa. Se esimerkiksi kääntää vaikeaa lakitekstiä sellaiseksi kieleksi, jota pk-yritykset voivat ymmärtää, direktiivejä ja niin edelleen, mutta se tekee enemmän. Nimittäin se luo mahdollisuuksia yrityksille löytää kumppaneita ja toimintatapoja. Ja tätä varten sillä on esimerkiksi teknologiasiirroissa tietokanta, maailman suurin sellainen, jossa on noin 30 000 profiilia – Verkoston toinen toimintatapa on PK-yritysten kuunteleminen. Ja kuten tässä pääjohtamme huomauttikin, verkosto kertoo siitä Euroopan komissiolle, mikä Euroopassa toimii ja mikä ei. Ja tämä on yksi niistä lähteistä, joka mahdollistaa sen, että komission yksiköt voivat tarkastaa, toimiiko sen politiikka vai ei. Samalla voidaan antaa suosituksia jäsenvaltioille sen suhteen, missä nämä voivat parantaa lainsäädäntöään. Verkosto on hyvä esimerkki yhteistä hankkeesta, jossa otetaan huomioon myös toissijaisuus. Eli pyörä ei ole tässä suhteessa keksitty uudelleen ja siitä syystä Euroopan yritysverkoston pääkonttori on esimerkiksi erilaisissa kehitysvirastoissa, kauppakamareissa, teknologiainstituuteissa, yliopistoissa ja niin edelleen. Nämä organisaatiot eivät pelkästään ole toimintapaikkana verkostolle, vaan ovat myös osa verkoston menestyksellistä toimintaa. Ja kun katsotaan sitten määrällisiä tuloksia, niin olemme ensimmäisen kolmen vuoden aikana saaneet yhteyksiä kahteen puolen miljoonaan pk-yrityksen tietysti eri tasoilla – noin 20 000 tapahtumaa järjestettiin, jossa mukana oli 750 000 pk-yritystä. Tärkeä luku on myös se, että 66 000 yritystä on ollut mukana liikekumppaneita etsimässä erilaisissa tapahtumissa laajentamassa omaa asiakaskuntaansa. Verkosto on myös auttanut pk-yrityksiä saamaan seitsemän puiteohjelman puitteissa rahoitusta. Ja 1500 yritystä on tästä saanut hyötyä. Meillä on muitakin tuloksia. Viime vuoden lopussa tehtiin tutkimus, jossa nähtiin, että yli puolet yrityksistä, jotka ovat itse asiassa käyneet näissä yritysverkoston keskuksissa, ovat kyenneet laajentamaan pääsyä markkinoille ja ovat kehittäneet uuden tuotteen, ottaneet käyttöön uuden toimintamallin. 50 prosenttia ilmoitti, että sillä on merkitystä myös liikevaihtoon. 45 prosenttia, että se on vaikuttanut teknologiaan. 40 prosenttia on aloittanut uuden hankkeen. Ja miltei kaikki suosittelisivat palveluitamme myös muille. Kaksi esimerkkiä lopuksi. Meillä on julkaisu tuolla huoneen takaosassa, jossa kuvatte lisää menestystarinoita. Yksi niistä on Saksalainen yritys Leverkusenista, Levapor, joka pyrkii poistamaan teollisesta jätevedestä haitallisia ainesosia. Se halusi löytää uusia markkina-alueita. Se kävi erityismessuilla. Ja kumppanimme löysivät italialaisen yrityksen, joka taas halusi ottaa tämän teknologian mukaan toimintaansa, joten kumpikin osapuoli hyötyy siitä. Toinen esimerkki taas on Tanskasta ja Yhdistyneestä kuningaskunnasta, jossa yritys nimeltä APRO, joka on erikoistunut tuulivoimaan rannikolla, halusi laajentaa toimintaansa yhdistyneeseen kuningaskuntaan. Jälleenkin verkosto äh, asiantuntijat molemmista maista etsivät itselleen kumppania – ja yritys, jonka nimi on Kosalt, ähm, muodosti Apron kanssa yhteisen hankkeen ja näin loi myös siinä samassa 30 työpaikkaa molemmissa maissa. Tässä kaksi esimerkkiä siis siitä, mitä olemme saaneet aikaiseksi. Kiitoksia. Oikein sydämelliset kiitokset, hyvät naiset ja herrat, näistä perinpohjaisista alustuksista. Ensimmäiset puheenvuoropyynnöt, neljä puheenvuoro, puheenvuoropyyntöä oikeastaan, onko muita vielä? Nyt suljen puhujalistan. Edustaja Riibich vielä. Vielä pari, kolme, neljä lisää. Damit haben wir sechs Kuusi puheenvuoropyyntöä. Jos halutaan vielä vastauksetkin, niin pyydän esittämään kysymykset kahdeksan, kahdessa minuutissa. Puheaikaa on nyt rajoitettava, muuten ei onnistu. Juttu. Edustaja Kavalia. Uh, thank you, President. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin kiittää herra Lamberia hänen kollegoitaan virastosta esityksestänne. Teidän virastanne työn hyvin, sillä olin aikaisemmin tutkijana ja olen ollut myös komissiossa. Ja teidän myös ohjelmat, joita pyöritette ja haluaisin onnitella teitä sekä projektien johdon tehokkuudesta että ohjelmien relevanssista. Minun mielestäni projektien tulokset ovat ratkaisevia tutkimusohjelmien tulosten kannalta ja myöskin politiikan käytännön käytäntöönpanon kannalta ja hyvien käytänteiden levittämisen kannalta – Esimerkiksi tämä pormistereiden liittosopimus on erittäin tärkeä aloite eu tasolla. Siinä on 2000 kaupunkia tällä hetkellä mukana ja aiheena on energian käytön tehokkuus ja uusiutuvan energian lähteiden käyttöönotto kaupunkiympäristössä. For the future. Uh, we had yesterday the... Um, Kysymykseen liittyvät tulevaisuuteen. budjetissa pyritään kasvattamaan tutkimuksen osuutta 80 miljardilla eurolla. Minkälaisia odotuksia teillä on ohjelmien ja budjetin suhteen? Ja miten näette SEIPn rakenteen suhteessa puiteohjelmiin? Kuinka paljon integraatiota näette tulevaisuudessa? Toinen kysymys on, teillä on myös pyrkimys lisätä yhteistyötä kehitysmaiden kanssa – joka tällä hetkellä tapahtuu europeiden kannalta. Uskoisin, että pyörittäisi tästä paremmin kuin europeid, koska te ymmärrätte energiaa. Näettekö mitään mahdollisuuksia, että kehitysyhteistyö energian alalla siirtyisi teille takaisin? Frau Kollegin Mörkis. Thank you, Chair. Thank you all. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos kaikille puhujille näistä alustuksista. Minä olen kuullut teistä, jo olette kuuluisia. Minä olen kuullut paljon hyvää sanottavan teistä. Kiitos siitä, että te saatte aikaan tuloksia. Niitä todella tarvitaan. Ja sitten muutama kiinnostava tai kriittinenkin kysymys. Puhuitte EUn lisäarvosta. EUn lisäarvo. Missä Eurooppaa todella tarvitaan näissä hankkeissa? Totta kai näistä hankkeista on apua, mutta miksi niiden tulee olla eurooppalaisia hankkeita? Voisitteko puhua vähän enemmän siitä, tarvitaanko klustereita, tai tietoa kaikista maista yhdistettävän, koska jotkut näistä hankkeistahan saattaisivat sopia paremminkin kansallisen tuen piiriin. Ja sitten yhteiset strategiset puitteet. Me haluamme käytännönläheisempää järjestelmää yksinkertaistamista – Virastoja on EU:ssa paljon ja monet niistä tekevät aivan loistavaa työtä, mutta koko kysymys kuuluu, tarvitaanko virastoja niin paljon tekemään niin hyvää työtä, koska voisihan olla, että vastauksena olisi, että virastojen määrää voitaisiin leikata ja työn laatu vain paranisi sitä kautta. Eli miten nämä ajatukset voidaan yhdistää? Miten teette yhdistyötä, yhteistyötä Rean kanssa esimerkiksi ja miten kun ajatellaan, että molemmat tuette PK-yrityksiä, miten teette yhteistyötä, koska kuten innovaatiounioni lippulaivahankkeessa jo sanoimme, me haluamme yhtenäisen yhden pisteen, josta tukea saa. Te haluatte, että PK-yritykset löytävät teidät, niin mekin haluamme, mutta jos se yhteispisteitä on paljon, niin miten ne löytävät oikean tahon ja miten teette yhteyttä kansallisten yhteispisteiden kanssa tässä viidakossa. Kiitos puheenjohtaja. Lopetan toki puheenvuoroni pian, mutta miten olette yhteistyössä eurooppalaiseen verkostoon ja miten tuette toimintaanne yhä enemmän tulevaisuudessa? Kiitos oikein paljon, Claude Turmes. So for, for the colleagues who are here, you have to understand that this agency is... Kollegat, jotka ovat täällä paikalla, tässä on kaksi tärkeää päätöstä Euroopan parlamentista taustalla. Vuonna 2000 me pyysimme aloitteessa, joka ylitti ryhmärajat, komissiota luomaan viraston Intelligent Europein luomiseksi, jotta voitaisiin vähentää äh, byrokratiaa ja luoda suhteet ulkomaailmaan. Vuonna 2004-2005, kun Vakalis EPPstä oli esittelijänä, niin silloin integroimme tämän ohjelman PK-yritysten kanssa. Tietyllä tavalla tämä virasto on siis meidän lapsemme. Ja teidän täytyy ymmärtää se, virkamiehet eivät voi sitä ymmärtää, että tämä lapsi on nyt tietyllä tapaa uhattuna, sillä uusissa näkymissä vuonna 2020 ei ole lainkaan selvää, mitä nyt tapahtuu. Nimittäin Tämä virasto on yksi sellainen virasto, jossa on vähän hallinnointia, mutta se ulottuu laajalle. Ja vaarana se, että se saattaa joutua tähän politiikan peliin mukaan tiettyjen komission jäsenten välillä, jotka pyrkivät saamaan itselleen valtaa tietyiltä alueilta. Siitä syystä meidän valiokuntamme tehtävänä on puolusta PK-yrityksiä. Mehän olemme se valiokunta, joka haluaa viedä Eurooppaa, varsinkin PK-yrityksiä ja innovointia eteenpäin. Meidän täytyy olla erittäin varovaisia sen suhteen, mitä komissiossa nyt ää, tietyt tahot pyrkivät suunnittelemaan. Olen ilahtunut nähdessäni, miten laaja yritysverkosto on. Te olette Kiinassa, Yhdysvalloissa, Venäjällä. Varsinkin Maghreb-maissa. Eikö meillä olisi parempi mahdollisuus auttaa Egyptin, Tunisian ja Marokon kaltaisia maita tai Ukrainan kaltaisia maita rakentamaan elävää pk-yritysverkosto? Mitkä ovat teidän ajatuksenne ja millä tavalla voimme yhdistää tämän siihen naapuruspolitiikkaan, jota suunnittelemme? Frau Jordan Kiitos puheenvuorosta. Paljon kiitoksia näistä esityksistä myös. En ole aktiivisesti ottanut osaa näihin ohjelmiin, joten kaikki tämä tieto on oikein tervetullutta. Minulla on kaksi kysymystä. Kollegat ovat lähinnä kysyneet kolmansista maista, mutta tämähän on kuitenkin eurooppalainen projekti. Voisitko kertoa vähän enemmän tästä rahoituksen käytön maantieteellisestä tasa- tai epätasajaosta? Onko totta, että jotkut pk-yritykset onnistuvat paremmin kuin yritykset toisista maista, jotka eivät sitten ole ollenkaan mukana? Siinä ensimmäinen kysymys. Toiseksi, koulutus on yhä tärkeämpää yrittäjille. Koulutettuja ihmisiä on vaikea saada. Um, Evropskim Joten kysymys on, miten te olette yhteistyössä Euroopan innovaatioinstituutin kanssa, teknologiainstituutin kanssa? Te puhuitte myös tästä puiteohjelma, seitsemästä puiteohjelmasta, mutta tätä instituuttia te maininneet. Meidän täytyy taata, että EIT, e CPI ja puiteohjelma ovat kaikki yhteistyössä. Kollega Madura. Gracias, presidente. Yo también me uno a las... Kiitos paljon puheenjohtaja. Minäkin haluaisin onnitella ja kiitellä teitä alustajina. Kiitos oikein paljon kaikista näistä tiedoista, joita meille annoitte. Meillä parlamentissa on aina tuettu CP-ohjelmaa, ei ainoastaan tätä rakennetta, vaan myöskin rahoituksen kautta. Te selvititte oikein hyvin, mitä työtä teette, ja työ tehdään varmasti hyvin, mutta – Meitä kiinnostaisi myös se, minkälaisia ongelmia te kohtaatte, mitä muutoksia tulevaisuudessa tapahtuu, jotta me tietäisimme, miten voimme tulevaisuudessakin teitä tukea. Ja toinen kysymys, joka liittyy myös tulevaisuuteen. Jo jonkun aikaa kannan ajatellut, että, ajateltu, että tutkimus- ja kehitysohjelmat voitaisiin sisällyttää yhteen yhtenäiseen puiteohjelmaan – me tiedämme innovaatiosektorin kannan, mutta me haluaisimme mielellämme tietää, mitä mieltä te olette. Mitä mieltä olette tässä siis innovaatioulottuvuudesta? Ja sitten viimeinen kysymys. Olen lukenut CPO-ohjelman väliarvion ja siinä huomasin suositusten joukosta sellaisen asian, että suositeltiin, että osa näistä rahoitus välineistä jätettäisiin, säästettäisiin, jotta voidaan tukea sellaisia relevantteja hankkeita, jotka saattaa tulla esiin jossain vaiheessa, mutta eivät ole prioriteetteja varsinaisesti samantyyppisesti kuin seitsemännen tutkimuksen puiteohjelman osalta, siis tulevaisuuden teknologian alalla. No, yksi asia on ihan varma ja se on se, että sellaisia ongelmia saattaa tulla eteen, joita ei pystytä ennustamaan viiden tai seitsemän vuoden päähän – tutkimus ja kehitys kehittyy hyvin nopeasti. Minä haluaisin tietää, mitä mieltä olette tästä suosituksesta. Kiitos. Sitä Anche da parte mia un apprezzamento per l'attività. Per... Kiitoksia. Myös minä haluaisin todeta, että arvostin kovasti näitä selvityksiänne. Minäkin kollegoiden tapaan olen huolestunut siitä, että emme usko, että valtava määrä virastoita komissiolla on, on tehokasta. Sitä, mitä ette halua sanoa sille kaksi asiaa. Minun mielestäni on tärkeää tehdä toiminnasta vielä tehokkaampaa, sillä tänä päivänä kaikki ovat kiinnostuneita innovoinnista. Nykyisin puhutaan tutkimuksesta suhteessa innovointiin kun annatte palautetta siitä, millä tavalla toimitte, niin millä tavalla toimitte suhteessa komissioon? Millä tavalla autatte komissiota? Kertokaa meille hieman yksityiskohtaisemmin, mitä odotatte komissiolta ja mitä ehdotatte omien kokemustenne nojalla. Miten saatte lisää yksityiskohtia ja voisitteko kertoa meille lisää siitä, millä tavalla toimitte – ja millä tavalla me voimme teitä auttaa lopuksi. Mikroyritysten toimiminen on erittäin vaikeaa, sillä hallinnollisesti katsoen on valtava viidakko erilaisia säännöksiä, joita täytyy noudattaa. Millä tavalla olette pohtineet yksinkertaistamista, sillä jos oikeaa ovea ei löydy tuen saamiseksi, niin pk-yrityksillä ei ole mahdollisuuksia toimia. Miten asioista voidaan tehdä yksinkertais- yksinkertaisempi? Kiitokset. Nyt Robert, teillä on mahdollisuus vastata enimmillään 10 minuuttia. Kiitos. Yritän vastata ihan lopuksi. Kiitos puheenjohtaja, kiitoksia jäsenille kiinnostuksesta, jota osoititte virastoon ja ohjelmiimme. Mä arvostan sitä kovasti. Yritän käydä kysymykset läpi ja vastata parhaani mukaan. Jotkut kysymykset, jotka liittyvät komission keskusteluihin, niin minun on vähän vaikea vastata. Me olemme toimeenpaneva virasto, me toimeenpanemme asioita komission puolesta, joten meidän tehtävämme ei ole ottaa osaa keskusteluihin, jotka liittyvät seuraavaan monivuotisen rahoituskehityksen muotoon. Minkälaisia odotuksia meillä on tulevaisuudesta? Tästä palaan edelliseen. Me seuraamme komission keskusteluja tarkkaan ja komission ehdotusta, joka tehtiin viime iltana, eilen iltana. Ymmärtääksemme tulee olemaan erillinen väline, tulee vahvistamaan tämän tiedon myöhemmin, mutta täällä tulee olemaan erillinen väline pk-yritykselle ja kilpailukyvylle. Täytyy nähdä, miten tämä toimii suhteessa CSF. Ja sitten Kopeneen, joka oli osa älykäs energia Eurooppaa projektia, jota hallinnamme aikaisemmin, joka sitten siirrettiin kehitysyhteistyökollegoille – Mistä tämä oli menestyksekäs ohjelma. Mutta täs, tällä hetkellä näin mahdollisuutta sille, että tuo ohjelma palaisi älykkään energian projektiin ja virastolle. Sitten lisäarvo. Miksi näitä ohjelmia tarvitaan Euroopan tasolla? Kullakin näistä ohjelmista on erityinen eurooppalainen ulottuvuutensa. Jossakin tapauksessa jotkut ohjelmat vaativat esimerkiksi kolmea kumppania kolmesta EU-maasta. Jäsenmailla on omat kansalliset ohjelmansa. Ja on tärkeää, että me kykenemme osoittamaan eurooppalaista lisäarvoa näissä ohjelmissa. että me todella levitämme asiantuntemusta, know-howta ja parhaita käytänteitä yli kansallisten rajojen. Tämä on työmme eurooppalaisen ulottuvuuden ydin virastot, pitäisikö niitä olla enemmän vai vähemmän? Tämä on kysymys, että komission ja parlamentin täytyy käsitellä. Rova Merkis että EACin ja ERAn suhteen. on hyvä pointti. Ja eilen lounalla meillä oli kollegoiden kanssa lounaat. Me olemme samassa rakennuksessa EARn kollegoiden kanssa. Ja me tarkastelemme, mitä me teemme PK-yritykselle ja mietimme yhteistyön lisäämistä. Oli oikein hyvä, että mainitsitte asian, koska tapasimme eilen ja tulemme lähitulevaisuudessa olemaan yhteistyössä. <coughs> yhteistyössä, anteeksi, ja varmasti myöskin seuraavalla rahoituskaudella. Arvostamme herra Tormasin kommentteja ja olemme oikein iloisia, että tunnette virastomme niin läheiseksi ja näin kollegan Hussein Satafin vastata tähän kysymykseen, joka liittyy tähän verkostoon. Ja Rava Jordan Chizei esitti kysymyksen, joka liittyy hänen tunteeseensa, että, että EUn jäsenvaltiot ottavat tasaisesti samalla prosentilla osaa. Minä en näe sitä niin meidän ohjelmamme ovat avoimia kaikille. Meillä on esimerkiksi yritysverkostossa 600 partneria kaikissa jäsenvaltioissa ja EUn ulkopuolellakin. Joten minä en näe näyttöä siitä, että nämä ohjelmat missaisivat tai eivät tavoittaisi joitakin jäsenvaltioita. Meistä me olemme tasapuolisia. En ole ihan varma siitä instituutista, joka mainitsi, mutta Voimme ehkä keskustella asiasta kahden keskeisesti. Sarva Riera Maduro. Kyse onko meillä kielteisiä kokemuksia? Tämä on hyvä kysymys, koska tällaisessa esityksessä me, me aina tartumme myönteisiin kokemuksiin. Koska että tulevaisuudessa meidän täytyy yksinkertaista ja virtaviivaista toimintamme enempää oseparillisesti te sanoo, että me teemme kaiken oikein. Mutta tulevaisuudessa tulee olemaan tarpeita. Esimerkiksi kun tämä sateenvaariomme kasvaa, kun meillä on yhteisiä strategisia tavoitteita, meidän täytyy yksinkertaistaa menettelyt erityisesti pk-yrityksille. Okay, um, I think uh, our rule. What, what can you do for us? I think. Mitä te voitte tehdä meille. Tämä oli Ravettajan kysymys. Me haluaisimme tulevaisuudessa uusien rahoitusnäkymien yhteydessä johdonmukaiset tehtävät virastollemme. Me emme halua tehdä ad hoc tehtäviä. Olen painottanut pitkään pk-yritysten roolia Tämä ei ole minun tehtäväni, jos kysystä minulta tulevaisuudessa voisi olla tilaa PK-virastolle. Jätän tämän ajatuksen ilmaan. En nyt antaisin puheenvuoron herra Satafille liittyen kysymykseen, joka liittyy Euroopan yritysverkostoon. Niin, ihan lyhyesti yksi kysymys liittyi tähän yritysverkostojen kansallisiin pk-yritysten yhteyspisteisiin. Meillä on yhteinen työryhmä itse asiassa – jossa jotkut verkostokumppanit ja kansalliset yhteispisteet pyrkivät hyvin käytännönläheisesti pohtimaan yhteistyön muotoja. Usein yksi ajatus voi olla sellainen, että verkosto voi tukea kansallisten yhteyspisteiden roolia, koska yleensä on yksi yhteyspiste jäsenvaltiossa, joten verkostolla voi olla hyvä rooli alueilla yhteistyön edistämiseksi. Tärkeää on se, että todella pyritään katsomaan, miten työ täydentää toisiaan, ei kilpailuasetelmaa siis. Näitä keskusteluita käydään par aikaa. Yhteyspisteet sitten kolmansissa maissa, kyllä. Meillä on Tunisiassa ja Egyptissä jo yhteyspisteet. Myös Ukrainassa. Se on tuoreen jäsenemme itse asiassa. Tietenkin aina yksi keskus vain näissä maissa, koska me keskitymme Eurooppaan. Me tapaamme heidät ensi viikolla itse asiassa. He tulevat käymään ja mielenkiintoista nähdä, miten voimme heidät tukea – ehkä myöskin kehittämällä yksityisen sektorin yrityskehittelyitä. Me pyrimme tukemaan heitä, mutta rahoitusta emme anna, joten roolimme on rajallinen. Me pyrimme luomaan yhteyksiä verkostoihin Euroopassa. Tuo voi olla siis yksi ulottuvuus siinä, miten tuetaan tätä liikehdintää näissä maissa. Jos teillä on muita ajatuksia ja ehdotuksia, niin varmasti meitä kiinnostaisi niistä kuulee. Sitten vielä siitä, mitä eri tarpeita PK-yrityksillä voi eri maista olla verkoston osalta, voin vain sanoa, että tarpeet todella vaihtelevat. Olemme huomanneet, että monissa uusista jäsenvaltioista, jos näin voidaan vielä sanoa, oli tiedon puutetta ja siihen pitää puuttua. Muissa maissa taas lähinnä halutaan laajentaa yritystoimintaa, saada lisää rahoitusta. Nyt tämä on vähän muuttumassa tämä tilanne nyt. Yhä enemmän tarvitaan sitä, että löydetään yritysmahdollisuuksia, yhteyksiä muissa maissa, mutta tässä verkosto voi olla todella ratkaisevassa roolissa. Kiitos. Oikein sydämelliset kiitokset. Herra Lambert, hyvät naiset ja herrat, oikein paljon kiitoksia näistä tiedoista, siitä, että vastasitte niin tarkkaan näihin kysymyksiin. Oli varmasti hyvä, että saimme nämä lisätiedot käyttöömme tänään, ajatellen myös käynnissä olevia keskusteluita ja tulevia keskusteluita. Oikein sydämelliset kiitokset. Tähän haluaisin päättää tämän esityslistan kohdan. Me siirrymme heti äänestyksiin. Thank you. So, meine Damen und Herren, wir kommen damit zu den Abstimmungen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Hyvät kollegat, siirrymme äänestämään. Toivon, että kaikki ovat täällä ja kaikilla on äänestyskortit mukana. Tätä korttia tarvitsemme. Perhaps we try. Kokeillaanko? Kokeillaan kerran, toimivatko laitteet. Perhaps it's possible that we start with the procedure. Voisimme aloittaa tämän menettelyn? Äänestetään kerran koeäänestyksenä. Kuka on sitä mieltä, että aamulla pitäisi olla täällä tasan silloin, kun kokous alkaa? Kyllä taikka ei. Ah, okay, board is closed. Äänestys päättyy. Tulos on loistava. Ketkähän kuusi tässä vastustivat? Aha, okay. I know them. We make a report about this. Dankeschön. Eh. Gut, wir fangen jetzt an. Kiitos. Aloitetaan. Meillä on äänestyksiä paljon hoidettavana. Jos ehkä hetkisen voisitte kuunnella. Niin tämä sujuu helpommin. Haluaisin lyhyesti sanoa jotain ennen kuin aloitamme. Meillä raaka-aine mietinnöstä pitkä äänestys ilman, että nyt haluan avata taikka sallia siitä aiheesta keskustelua, niin minä sain äänestyslistan eilen yhdeksältä illalla ja me olemme pitkän aikaa jo – olet sopimuksessa siinä, siitä, miten äänestyslistat toimivat, miten ne hoidetaan. Joskus toimii, joskus ei. Halusin yksinkertaisesti sanoa, että seuraavan kerran, kun luettelo saadaan näin myöhään illalla eikä kollegoilla ole mahdollista tutustua siihen, niin jätän äänestämättä. Siitä ei keskustellakaan. Asia on silloin selvä. Tämä vain ihan tiedoksi, että tämä oli nyt viimeinen kerta. Kohta neljä. Polttoaineen vetyteknologian ala toimiva yhteisyrityksen perustamisesta annetun neuvoston asetuksen muuttaminen. Koordinaattoreiden kesken sovittiin yksinkertaisesta menettelystä. Minä en ole saanut mitään varaumia tässä, joten oletan, että näin voidaan päättää. Seuraavana kohta viisi. Ai, anteeksi. Me halusimme äänestää tyhjää emme siksi, että me pidä polttokennoja tärkeänä tulevaisuuden teknologiana, vaan koska lähdemme siitä, että komissio ei sano meille koko totuutta siitä, miten hyvä tai huono tämän yhteisyrityksen toiminta on. Me emme voi syventyä tähän, mutta olisi hyvä, että kesän jälkeen pyrkisimme todella ymmärtämään tämän asian, koska meidän tietomme ovat sellaiset, että tämä nyt ei ole ihan näin ruususta kuin mitä tässä on esitetty. No sinnehän saat usein komissiosta tietoa, jota muilla ei ole, niin voimme varmasti suhtautua tähän vakavasti. Olisi ehkä hyvä, jos tämä saataisiin ennen äänestystä vielä tiedoksi, niin äänestystä voitaisiin lykätä. Se voidaan selvittää sitten etukäteen. Nyt näin on kuitenkin päätetty. Kohta viisi julkisesti säännellyn palvelun käyttöehdot Galileo-ohjelman mukaisesti perustetussa maailmanlaajuisessa satelliittinavigointijärjestelmässä. Galileo lyhyesti. Neuvotteluita on käyty keskusteluita ja paljon työtä on tehty. Kollega Glante valitettavasti ei ole paikalla, mutta hän on tehnyt paljon työtä tässä yhteydessä. Haluaisin äänestyttää kompromissitekstistä. Äänet puolesta. Vastaan tyhjää, hyväksytty, tyhjä, hyväksytty. Loppuäänestys koneäänestyksenä. Äänestys alkaa. Päättyy. Going on. Ja 38 38 puolesta neljä vastaan näin päätetty. Muistuttaisin teitä vain siitä, että äänestän käsitse, kun minulla ei ole korttia. Yksi kortti siis puuttuu. Il- ilman mikrofonia. Uh, Mr. Panayotov is voting, but... Panayotov is äänestää, mutta hänellä ei ole korttia. Eh, Toinen siis ilman korttia. Hän Monsieur le mon... Puheenjohtaja, minun laite ei toiminut. Mutta ehkä painoin jotain väärää nappia. Gut, das weiß ich jetzt auch. No, enpä osaa tuohon nyt mitään vastata tuollaisiin kysymyksiin. Minä en pysty vastaamaan. Kiitos kuitenkin tuosta huomiosta ja pari muuta on tässä merkitty muistiin. Lainsäädäntöpäätöslauselma sitten tässäkin. Kokeillaan koneäänestystä, katsotaan toimivatko laitteet nyt. Äänestys alkaa. Yeah. Closed. Päättyy. seitsemän puolesta kolme vastaan neljä tyhjää Ilman korttia siellä puolesta, 38 siis, ja voi ottaa puolesta tai vastaan puolesta. Selvä. 39, 3, 4. Näin hyväksytty. Sydämelliset kiitokset kaikille kollegoille, jotka ovat tehneet tässä työtä. Sitten kollega Bytikhoffer, tai ei vaan tehokas eurooppalainen laaka-ainestrategia esittelijänä – Bütikhofer, hän on valmistellut tätä monien kollegoiden kanssa. Asiakirjat ovat käytössä, onneksi kompromisseja on paljon. Aloitetaan. Minä tarvitsisin tänne jonkun, onkohan täällä ketään vastuullista? Ei ole, no aloitetaan. Kompromissi kaksi käsittääkseni ensin. Ja, das ist eigentlich logisch, ist richtig niin olisihan tuo loogista. Useinhan kompromissista yksi lähdetään liikkeelle. Sellainenkin sääntö on. Kiitos tästä huomiosta, miten minä en tuota nyt huomannut. Kompromissi yksi. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi kaksi. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi kolme. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi kolme A puolesta. Paragraf 3a. Kohta 3a, kompromissi 4. Anteeksi, puheenjohtaja korjaa puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Neljäkymmentäkahdeksan puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi viisi puolesta. Vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi kuusi puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi seitsemän puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi kahdeksan puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi yhdeksän puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 109 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 120 puolesta vastaan tarkistetaan. 120 koneäänestys alkaa. Closed. Äänestys päättyy. Hylätty. Ai, ilman kortteja, anteeksi. Vastaan. Vastaan. Puolesta. Puolesta vai vastaan? Vastaan. No hylätty. 122 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 121 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 125 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 144 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 16, kompromissi 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 152 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 17 puolesta. Tarkistetaanko 152? 152. Tarkistetaanko ne äänestyksellä? 152. Äänestys alkaa. And close. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 18 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 19 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 168 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 169 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 19a puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 181 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. 181. Äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. 183 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 185 kolme osa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kolmas osa puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Kolmas osa äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Neljäsosa puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. Kompromissi 21 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 194 puolesta. Vastaan. Tarkistetaan. 194 äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 22 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 206 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. 225 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. 208. Kaksi osaa. 225, niinkö? 225 tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 208 kaksi osaa. Ai ainoastaan toinen osa. Toinen osa vain äänet puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 23 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 24 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 224 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 229 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 230 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 231, kaksi osaa, ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tarkistetaan. Toinen osa, äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. 235 puolesta vastaan. Tyhjää hy- hylätty. 257 puolesta vastaan. Tyhjää. Uskoakseni hylätty. 240 puolesta. Tarkistetaanko? 257 tarkistus Äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. 240 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 241 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 25 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 26 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 251, toinen osa ainoastaan. Kolmas osa vain. Toinen osa, niinhän minä sanoin. 251, toinen osa. Äänet puolesta. Vastaan. tyhjä Hylätty. Toinen osa Anteeksi, kolmasosa puheenjohtajakohdia puolesta vastaan tyhjää hylätty. 255 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 256 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 258 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 27 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 265 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Kompromissi 28 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Kom- hyväksytty. Anteeksi. Kompromissi 29 puolesta herra Turvastassa on tämän puheenjohtajalle. No kompromissi 29. Puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty. Kompromissi 30 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Sitten johdantosan kappaleet. Tarkistus 8. Suullinen sen tarkistuksen kerää hänet puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. 9. Ja suullinen tarkistus puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. 10 puolesta. Vastaan tyhjää. Hylätty. 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 12 kohta kohdalta ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Toinen osa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 19 raukeaa. 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Pätki tarkistukseen. No 25.2 osa ensimmäinen osa puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. 21 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 22 suullinen tarkistus. Mikä? Liian myöhään. 22 puolesta nopeammin tässä pitäisi. Tämä oli liian myöhäistä, mutta 22 puolesta. 22 puolesta vastaan. Vastaan. Saanko nähdä kerran vielä vastaan? Tyhjää. Hyväksytty. 23 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 24 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 26 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 27 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 3 3, 4, 5. Voidaanko ne äänestää yhdessä? 3, 4, 5 puolesta. Ei vaan 3, 4, 6 346 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten C kohta puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kohta yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten vielä lausunnot. 19 13. 13. 14 ensin. 14 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Sitten 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Deve 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Deve 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Deve 11 kaksi osa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty, toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 13 ensimmäinen ei vaan raukeaa, toinen osa 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Suullisen tarkistuksen kerran 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavana 18. Toinen osa puolesta Suullisen tarkistuksen kerran puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tuo raukeaa. kyllä puolesta, ensimmäinen osa puolesta. Ei vaan 20, 20. Vastaan tyhjä hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan Tyhjä, hylätty. 21 puolesta vastaan tyhjä hylätty 22 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty 23 kaksi osaa, mutta vain ensimmäinen osa äänet puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Seuraavana Inta. Paragraf 2. Kahta kaksi äänet puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seitsemän ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kahdeksan myös ensimmäinen osa vain äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 12. Ensimmäinen osa on hoidettu, toinen osa ja suullinen äänet puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 15, kaksi osa, ensimmäinen osa puolesta. 15, ensimmäinen osa äänet puolesta. Vastaan. Hylätty. Toinen osa puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. 16, ensimmäinen osa puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Toinen osa puolesta. Vastaan ja hylätty. Envivaliokunta. Neljä. Toinen osa vain puolesta. Vastaan, tyhjää, hyväksytty. Viisi puolesta. Vastaan. Tarkistetaan. Viisi. Tarkistetaan. Koneäänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Ja kaksi ilman korttia, niinkö? Tarja puolesta vai vastaan? No se riittää. Seitsemän. Kyllä se riittää. Vastaanko? Vai puolesta? Hyvä. Seitsemän. Puolesta. Vastaan. Hylätty. Numero 10, toinen osa puolesta vastaan hylätty. 12 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Hyväksytty. Ihan selvää, anteeksi. 14 puolesta 14 14 pitää äänestää. 14 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Raukeaa myös. Seitsemän on hyväksytty. 18. Ensimmäinen osa puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Toinen osa puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 21. 21 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 22. Kaksi osa, ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää. Entä sosialistit? Kyllä vai ei? Minä en laske teitä, jos ei siellä ole käsi pystyssä, mutta selvä, hylätty. Kerran vielä pyydän puolesta. Selvä, hyväksyttyä. 22 toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. 24 Onko tässä ongelma? Es wird jetzt nur über das... Es... Nyt tässä on suullinen tarkistus. Vastustaako joku? Edustaja Wittighofer vastustaa. Tähän mennessä kaikki suulliset tarkistukset on hyväksytty. Nyt vastustaa, jos yksi vastustaa, sitä ei voida hyväksyä. 24 tarkistus siis ilman suullista tarkistusta. Äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää hylätty. 28. Ensimmäinen osa. Toinen osa. Toinen osa. Puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. Agri Onko tässä jokainen valiokunta ollut mukana? Lähes kaikki valiokunnat on tässä tehnyt työtä meidän kanssamme. Uskomatonta. Tämä on varsinainen ongelma, että joku valiokunta kieltäytyy tekemästä työstä. No, agrilausunto kuitenkin ensin ykkönen puolesta. Vastaan tyhjää hylätty kaksi puolesta vastaan tyhjää hylätty kolme puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty neljä puolesta, vastaan olisi selvää kolme puolesta. Vastaan. Haluatteko tarkistaa? No tarkistetaan. Numero kolme äänestys alkaa. Closed and no. Päättyy. Päättyy. Selvä. Numero neljä. Puolesta. Neljä puolesta. Vastaan. tyhjä Hyväksytty. Viisi puolesta. Vastaan. tyhjä Hylätty. Kuusi puolesta. Vastaan. tyhjä Hylätty. Seitsemän puolesta. Vastaan. tyhjä Hylätty. Kahdeksan puolesta. Vastaan. tyhjä Hylätty. Yhdeksän ensimmäinen osa puolesta. Vastaan. tyhjä Hylätty. Kymmenen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 11. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 13. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. 14 puolesta 14 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 15 ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjä hylätty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjä, hylätty. 16 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 17 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 17 vielä uudestaan puolesta. 17 puolesta vastaan Selvä. Hylätty. 18 puolesta vastaan. Tyhjä. Hylätty. 19 puolesta vastaan. Tyhjä. Hylätty. 20. Kaksi osaa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Hyväksytty. Loppuäänestys, koneäänestys alkaa. Äänestys päättyy. Mietintö on hyväksytty. Herzlichen Glückwunsch. Oikein sydämelliset onnittelut. Äänestittekö puolesta? Selvä, selvä. Edustaja Ryybi haluaisi vielä ottaa kantaa. Maailman tilaan. Kiitos puheenjohtaja. Minä haluaisin onnitella kollega Bütikhofferia, koska neuvottelut olivat vaikeat, mutta hän johti neuvotteluita hyvin tehokkaasti ja suurilta osin mietinnössä päästiin hyvin kompromisseihin. Virallisesti haluaisin täällä valitella asiaa, jonka toivon näkyvän myös kokouksen pöytäkirjasta. Toivoisin, että pöytäkirjasta näkyy se, että parlamentin ulkopuolelta lobbaajat ovat toimineet niin, että he ovat mustamaalanneet meppejä. Sellaiset lobbaajat, jotka eivät ole meidän rekisterissämme ja toivoisin, että valiokuntamme kirjoittaisi pääsihteerin puoleen, että tällainen likainen kampanjointi on asia, jota emme voi hyväksyä. Tällaista luonheittoa yksittäisiä parlamentin jäseniä vastaan ei voida hyväksyä. Se ei ole tämän parlamentin arvon mukaista. Kiitos. Hyvä. Huomaan suosionosoituksista, että sihteeristö varmaan voi tästä huolehtia. Katsotaan sitten missä muodossa. Seuraavana kohta seitsemän. Parlamentin kanta neuvoston muuttamaan talousarvioesityksen vuodeksi 2012 Puheenvuoron saa yllätys, yllätys, edustaja Bytikofer. You have the floor. Teillä on puheenvuoro. Um, Kiitos puheenjohtaja. Komissio hyväksyi ja esitti budjettiesityksensä 24. Ja he ehdottavat sekä maksusitoumuksissa määräyksissä kasvua, koska on paljon sitoumuksia jäänyt viime edellisiltä vuosilta. Aten hyväksyntä neuvostossa tapahtuisi ensi viikolla alustavien tietojen mukaan ja se lähetettäisiin parlamentille heinäkuun lopulla 25. heinäkuuta viikolla. 11 heinäkuuta on kolmi kantakeskustellut parlamentin neuvoston ja komission kanssa, mutta meidän valiokuntamme ei saa ottaa tuohon trilogin osaa. Myöhemmin me kenties saamme ottaa osaa. Ehdota, uskomme, että neuvosto tulee ehdottamaan laajoja leikkauksia maksuun määrärahoihin. Tajani mietintö, joka on trilogin pohjana, on painottanut viittä kohtaa, joita valiokuntamme on voimakkaasti tukenut, joita meidän täytyy olla kiitollisarva Balsanille siitä, että hän osallisti valiokuntamme ja budjettivaliokunnan ja täysistunnon tähän hänen mietinnästään on jo äänestetty nimittäin. Hän vastustaa laajoja juustohölle leikkauksia. Hän painottaa, että budjetti on samansuuntainen EUn 2020-strategian tavoitteiden kanssa ja että budjettikohdan 1a maksuja kasvatetaan MFF mukaisesti. Rahoitusaloja täytyy äh, kestävän energian tavoitteiden suhteen laajentaa ja siinä pidetään myös tervetulleena määrärahoja CIP-ohjelmille. Tästä neuvosto on jo hyväksynyt yleisen lähestymistavan Euratom-tutkimusohjelman laajentamisen vuoteen 2013 asti ja parlamentilla on lista pilottiprojekteista, joka on hyväksytty jo toukokuussa. Ja lähet, se lähetettiin komissiolle vastausta varten. Komission palautteen pitäisi tulla ensi viikolla. Se voi olla pohjana valiokuntamme keskusteluille. Ja tämän valiokunnan pilottiprojektit ja valmistelevat toimet saanevat Toivottavasti valiokunnan laajan kannatuksen ja sitä keskustellaan ensi viikolla varjoesittelijöiden kokouksessa, jossa valmistaudutaan komission päätökseen. Kiitos, edustaja Hollensi. Thank you. Um, kiitoksia. Täytyy kyllä myöntää, että nyt on käynyt hyvin vaikeat ajat, joten 2020 budjetin nimissä haluaisin, että tätä, tämä jäädytettäisiin. 4,9 prosentin lisäys komission ehdottamana ei ole realistinen tai poliittisesti toteutettavissa tällä hetkellä. Kuitenkin tietyt asiat pitäisi asettaa etusijalle, mikä merkitsee sitä, että meidän täytyy tehdä mukauttamisia, jos halutaan pitää neutraali budjetti meidän täytyy silloin käyttää vähemmän rahaa tiettyissä asioissa ja rahaa täytyisi käyttää enempää, enemmän toisissa, mutta mm, se ei kuitenkaan näy komission budjetissa. Ja tämä koskee nimenomaan energiakysymyksiä. Se on erittäin tärkeässä asemassa. Energiabudjetti vuodelle 2020 merkitsee 0,1 prosentin vähennystä ja energia on vain 0,5 prosenttia koko talousarviosta, riippumatta siitä, että komissio on jatkuvasti painottanut sitä, että että eh, SAT-suunnitelma on erityisen tärkeä ja se on ne oleellisessa osassa, kun pyritään lisäämään toimintaa. Meidän täytyy saada uusi teknologia kun pyrimme tätä älykästä energiateknologiaa suunnitelmaamme täytäntöönpanemaan. 1,7 miljardia tarvittaisiin näihin suunnitelmiin ja olemme saaneet rahoituksen muihin energiahankkeisiin 350 miljoonaa euroa vain 100 miljoonaa uusiutuviin energialähteisiin, joten tässä nyt on kyllä jotain perustavanlaatuisesti pielessä tämän budjetin tasapainossa. Jos me päätämme, että uusiutuvat energialähteet ovat tavoitteidemme ytimessä, kun pyrimme ilmastonmuutostavoitteisiin ja EU 2020 tavoitteisiin, niin kyllä sitten raha täytyy laittaa näitä tavoitteita tukemaan, eikä sen sijaan tukea muita asioita, jotka eivät ole prioriteettejamme. Paljon kiitoksia. Muita puheenvuoropyyntöjä ei ole, niinkö? Edustaja Pytikoffa vielä. No lopuksi vielä. En tiedä, tulisiko minun tähän nyt viitata, mutta varmuuden vuoksi varjoesittelijöiden kokous, josta aikaisemmin puhuin, 7. heinäkuuta on suunniteltu sen järjestettäväksi. Silloin Koreperin kanta ja komission kanta tai komission vastaus pilottihankkeisiin ja valmisteleviin toimiin voisi olla keskustelun kohteena. Määräaika tarkistusten jättämiselle ITRI-valiokunnassa on 23. elokuuta puolelta päivin. Vastuuvaliokunnassa eli budjettivaliokunnassa määräaika tarkistusten jättämiselle on 8. syyskuuta puolelta päivin. Äänestys ITRessä 30. päivä elokuuta ja tietenkin pyydämme, että jäsenet valmistelevat ja esittävät näitä tarkistuksia. Kiitos. Hyvä, kiitos. Steek vielä. Uh, uh, kiitos puheenjohtaja, että sain puhua näin lopuksi. Ja periaatteelliselta kannalta on todella tärkeää painottaa ITERin merkitystä. Mitkäpä kantanne ovatkaan suhteessa ydinenergiaan. Jos meidän pitäisi käyttää rahaa johonkin, meillä pitäisi olla päätöksentekovaltuudet ja Eterin suhteen meillä ei ole. Ja tämä on astuksen periaatteellinen vääryys. Asia täytyy selvittää neuvoston kanssa, joka ottavat rahat pois ja antavat meille tavanomaisen lainsäädäntömenettelyn, yhteispäätösmenettelyn ITERissä. Danke, Sitten Kiitos paljon puheenjohtaja. Halusin vain mainita, että parlamentti oikeastaan on Euroopan teknologiainstituutin eteen toiminut ja oikeastaan kolme miljardia euroa oli tässä suunnitteilla tietopohjaisin, kilpailukykyisin alue, 300 miljoonaa. Meidän pitäisi nyt katsoa, että tämä lähestymistapa, joka liittyy kouluihin ja yliopistoihin, siihen, että – lopulta saadaan parasta osaamista ja tietoa, että tämä tulee myös opettajien ja oppilaiden tietoon. Niillä olisi tärkeä rooli, kun ajatellaan jatko- ja täydennyskoulutusta myös, ja sitä kautta pk-yrityksiä. Siis se, mitä seitsemässä tai kahdeksannessa tutkimuspuiteohjelmassa on tutkimuksen kohteena, antaa tuloksia, jotka menevät myös kansalaisten tietoon. Kiitos. Kiitos paljon. Ai, olkaa hyvä. Děkuji, pane předsedo, já se omlouvám, ale eh, nestihl jsem se při... Hyvä, puheenjohtaja. Valitettavasti en nyt saan puheenvuoroa etukäteen. Puhun kuitenkin lyhyesti. Neuvoston Anteeksi, oliko täällä ongelma tulkkauksen kanssa englantiin? Englannin tulkkauksen ongelma. Yes. Jetzt wieder da? Nevím, eh, ještě jednou zkusíme, jestli je překlad. Děkuji. No yritänpä uudestaan. Onnistuuko nyt? Ihan lyhyesti siis. Näkemykseni mukaan neuvosto haluaa rajoittaa rahoitusta, mikä vaarantaa viraston sijoittamisen Prahaan ja henkilökunnan rekrytoinnin. Mutta aivan kuten kollega täällä jo totesi, niin on tiettyjä alueita, joissa täytyy tehdä säästöjä, mutta toisia alueita, joissa kannattaa kyllä käyttää rahaa. Tämä koskee varsinkin tätä virastoa. Kiitoksia. Paljon kiitoksia. Jos muita puheenvuoropyyntöjä ei ole, niin vielä kerran muistuttaisin 20, 23. elokuuta määräaikatarkistusten jättämiselle. Ja sitten siirrytään eteenpäin seuraavan esityslistan kohtaan, kohta kahdeksan. Vaarallisista aineista aiheutuvien suuren onnettomuusvaarojen torjunta. Kollega Anna on esittelijä. Annan hänelle ensimmäisenä puheenvuoron. Kiitos puheenjohtaja. Ennen kuin aloittaa, haluaisin vilpittömästi kiittää kaikkia kaikkia kollegeita, jotka ovat tämän asian kanssa työskennelleet, ja erityisesti henkilö, joka on teidän vieressänne, joka on ollut erinomainen apu. Olemme ottaneet huomioon kaiken, mikä edellisessä kokouksessa tuli sanottua. Olemme tehneet tarkistuksia, jotka ottavat olennaisesti huomioon ne suuntaviivat, joita haluamme tälle antaa. Olemme sitä mieltä, että on tärkeää analysoida asiat paremmin, että alihankkeet otetaan huomioon kaikissa piirteissä, myös turvallisuuden suhteen. Ja pyrimme myös siihen, että takarajat määritellään täsmälliseksi. Liian epäsilvä kieli luo olot, jossa syntyy ongelmia. Kun selkeytämme asioita, luomme olot, jossa turvallisuus on maksimaalista yrityksissä – haittaamatta teollisuuden toimintaa. Ottaen huomioon maailman äskettäiset tapahtumat, olemme ottaneet paremmin huomioon luonnonkatastrofit ja niihin liittyvät riskit, ja kiinnitän myös huomiota johonkin sektoreihin, joita ei niin hyvin ole otettu huomioon, eli vaarallisten näiden kuljetus ja e- erät ää, toimipaikat, kuten öljyjalostus, ne ovat teollisuutta, joka pitäisi ottaa huomioon. En ota tarkemmin kantaa näihin tarkistusehdotuksiin, mutta lopuksi sanoisin, että meidän täytyy huomioon se, mitä jotkut kollegat ovat todenneet. Eli täytyy ottaa huomioon työntekijät tällä alueella. He kohtavat ongelmat ensiksi, he tulevat välittömästi ottavat osaa tuotantoprosesseihin. Ja olisi ongelma, että he voisivat ottaa osaa kaikkiin yrityksen turvallisuusprosesseihin. Ja nyt me tietysti odotamme muita tarkistuksia, joita voisi tulla Olemme avoimia keskustelulle. Kaukulaska Bubinska. Kaukulaska Bubinska. Thank you very much. Kiitoksia. Haluaisin puhua kollega Masharushun nimissä. Hän on varjoesittelijänä eikä päässyt paikalle tänään joten hän pyysi minua välittämään teille osa näistä kommenteista. Onnettomuudet, jotka aiheuttavat vaarallisista aiheista, ovat sellaisia, että meidän täytyy saada todellinen valvontamekanismi käyttöön. Onnettomuustapauksessa toiminta on oleellista ja direktiivi kattaa 10 000 eri tapaa estää suuria onnettomuuksia. Ehdotuksen pääosiot ovat seuraavat. Sama suojan taso tulisi taata uuden direktiivin puitteissa komission ehdotuksen mukaisesti – ja tämä on se periaate, jota meidän täytyy seurata. Tämänhetkinen direktiivi toimii hyvin, mutta sen uudistaminen on toivottavaa käytännön ja lainsäädännöstä syistä. Se liittyy suoraan CLP-asetuksen, joka koskee vaarallisten aineiden luokittelua ja merkintöjä joka tulee voimaan vuodesta 2015 lähtien. Toiseksi parempi vaarallisten aineiden luokittelu ja parempi täytäntöönpanno säännöksissä on ympäristön, kansalaisten ja teollisuuden etujen mukaista. Tämä prosessi mahdollistaa sen, että voidaan erotella erilaiset vaaralliset aineet ja luokitella ne paremmin. Lisäksi on tärkeää korostaa sitä, että säännöksissä ei tulisi mennä pidemmälle kuin mitä direktiivi toteaa. Poikkeuslauseke jäsenvaltioille, sen tulisi mahdollistaa tietty joustavuus mutta ei kuitenkaan vapautta täysin direktiivin soveltamisesta. Harmonisointikriteerit tulisi sisällyttää direktiiviin ja niitä ei tulisi määritellä myöhemmässä vaiheessa. Se tieto, jota tarvitaan suurelle yleisölle, löytyy myös tästä ehdotuksesta, eli onnettomuusvaara tiedot täytyy jakaa riittävissä määrin. Lopuksi jäsenvaltioista tietojen määrä tietojen välittämisen tapa täytyisi harmonisoida niin, että kustannukset myöskin jaetaan tasan kaikkien kesken. Frau Grazie Presidente. No, Io esprimere un apprezzamento a... Kiitos puheenjohtaja. Minä haluaisin sanoa, että tämä asia on hyvin hoidettu myös sihteeristön puolelta. Me tiedämme, mitä haluamme, mihin suuntaan pitäisi kulkea. Toisaalta käsitellään aiheita pitkälti liitteissä, että joita mielestäni ei tarvitse parlamentissa käsitellä. Nämä ovat hyvin teknisiä kysymyksiä. Ymmärrän toki, miten monimutkaista tämä työ on ja arvostan sitä, mutta ryhmäni nimissä haluaisin sanoa, että – tarkistuksia katsotaan siltä kannalta, että otamme huomioon, että me kaikki tiedämme, että tuorempien tapahtumien osalta, jotka koskevat tätä direktiiviä ja vaikuttavat tietenkin meihin kaikkeen. Ajattelen tekniikkaa ja koko turvallisuusjärjestelmää, jota käytetään, joka on osoittautunut hyvin haavoittuvaiseksi, kun ajatellaan luonnonkatastrofeja, joita ei pystytä ennakoimaan. Tämä kaikki tietenkin on lisännyt meidän kiinnostustamme tätä aihetta kohtaan ja siksi Euroopan politiikassa on varmasti kiinnostavaa nyt huolehtia riittävästä turvallisuuden tasosta, ennaltaehkäisystä, kunnollisista säännöistä ja huolehditaan kaikista niistä näkökannoista, jotka liittyvät hätätilanteisiin. Hyvin, hyvin tärkeää on myöskin ympäristövaliokunnan kannalta se, että saadaan riittävän tiukkaa sopivaa lainsäädäntöä koko tälle alalle. Mutta turvallisuus, jota meidän on tarjottava kansalaisille, ennaltaehkäisy, jota meidän on ajettava, kaikki tiedonanto ja valvonta on pidettävä sopivassa tasapainossa. Me haluammekin tasapainoa. Sen on oltava mahdollista. Ajatellen näitä prioriteetteja, kuten työntekijöiden turvallisuus, ympäristön suojelu. Mutta toisaalta meillä on muitakin ihan legitiimejä vaatimuksia, jotka liittyvät tuotantoon erityisesti sellaisilla sektoreilla, kuten kemian teollisuus, joilla jo on ponnisteltava – kovasti Riitsin ja muiden tiukkojen sääntöjen alla. Eli tasapaino on tärkeää. Totta kai prioriteettina on huolehdittava turvallisuudesta. Sen haluamme vielä vahvistaa. Tämä tarkoittaa yksityiskohtaisemmin sitä, että kaikki mikä liittyi määräyksiin, jotka koskevat tulevaisuudessa kaikkia aloja, ovat myönteisiä. Pidän hyvin myönteisenä esimerkiksi tässä tehtyä ehdotusta, joka liittyy alihankkijoihin. Useinhan on niin, että on olemassa keskeinen suurempi yritys, jota valvotaan kunnolla, mutta jos ajatellaan joitain maita, joissa on hyvinkin monimutkainen yritysrakennelma, niin siellä voi tulla valvontaongelmia esiin ja säännöistä ei aina pidetä kiinni. Tämä osatyötä on mielestämme erittäin tärkeä Haluaisin vielä sanoa, ja sanon tämän myös esittelijän suuntaan, että valvonta ja tarkistusten säännönmukaisuus ei välttämättä ole mikään takuu. Meidän pitää totta kai olla tiukkoina, mutta me tarvitsemme myös yksittäisten tahojen vastuullisuutta. Minä uskon, julkisen hallintoon, valvontaan. Varmasti kaikki tahot tässä huolehtivat omasta vastuustaan. Tässä on kyse siis suhteellisista valvonnoista, tarkistuksista, joita järjestetään kuuden kuukauden välein. Jos taas tarkistuksia on liikaa, niin pelkään, ettei niihin suhtauduta niin vakavasti. Meidän pitää siis löytää tässä oikea ratkaisu myös – Tiedonantokysymys on hankala kysymys, koska tiedotus- ja avoimuuskysymys on tärkeä, mutta jos liikaa hyvin teknistä tietoa annetaan, niin kansalainen ei ehkä ylipäätään pysty käyttämään tätä tietoa hyväkseen. Eli sopiva määrä ja sopivalla tavalla esitettyä tietoa, näin toivon. Tässäkin tarvitaan totta kai vastuullista toimintaa niiden puolelta, jotka valvontaa toteuttavat käytännössä – jotka käytännössä siis seuraavat sitä, noudatetaanko lainsäädäntöä. Minä haluaisin tässä siis viitata kaikkien vastuullisten tahojen vastuunkantoon. Totta kai tietoa voidaan tarjota, jos sitä tarjotaan. Tarvitaan enemmän, sitä voidaan toki tarjota, mutta tässä ei pitäisi ajatella, että tiedon määrä on jotenkin tärkeää. Me tarvitsemme oikean määrän hyvässä muodossa esitettyä tietoa. Se on tärkeää. Me tarvitsemme tässä siis sopivaa tasapainoa. Mitä turvallisuusprioriteetteihin tulee totta kai. Me esitämme myös tarkistuksia ja katsotaan sitten, voimmeko työstää kompromisseja niin, että meidän työmme sujuu mahdollisimman hyvin. Kiitos. Kiitos, edustaja Rivasi. Merci, monsieur président. Euh, moi, je voudrais d'abord... Kiitoksia, puheenjohtaja minä haluaisin en alkaa kiittää esittelijä siitä, että hän on ottanut huomioon monet niistä keskusteluista, joita täällä valiokunnassa on käyty. Haluaisin ottaa esille muutaman kohdan, jotka tulivat esille silloin, kun olin Ranskassa Toulousein onnettomuuden jälkeen tarkastuskäynnillä. Tietän, että tiedon jakaminen on erityisen tärkeää kuulin, että kollegat puhuvat tästä ja että meidän tulisi varsinkin tiedottaa asiasta työntekijöille, koska se on ensimmäinen este turvallisuuden toteutumiselle. Lisäksi täytyy tiedottaa asukkaille, sillä olen kuullut mm, siitä, että jotkut eivät halua jakaa tietoa siitä syystä, että pelkäävät sen vaikuttavan kaupallisesti katsoen negatiivisesti. Kysymys ei ole määrästä, vaan kysymys on nimenomaan laadusta. Minä luotan asukkaisiin, että nämä esittävät kysymyksiä ja että sitten teollisuus tarjoaa riittävän määrän tietoa. Meidän ei tule rajoittaa tätä tietoa. Ja tämän tyyppisessä toiminnassa täytyy luoda työkalu ja ympäristö, jossa tietoa voidaan jakaa asukkaille. Jos asukkaat eivät saa tietoa, niin tietoa ei ole silloin riittävästi. Ranskassa on alueellisia valvontakohtia, jotka kokoontuvat kerran vuodessa ja jakavat tietoa sitten niille henkilöille, jotka sitä haluavat. Meidän täytyy siis luoda sellaiset työvälineet, jonka avulla tietoa voidaan jakaa. Toiseksi meillä on riskiarvioinnissa ongelmia. Direktiivin täytyy todella tarjota oikea tapa arvioida riskejä, joka toimivaltaiset viranomaiset ovat arvioineet. Ja täytyy luoda tällainen turvallisuusalue. Aina kun onnettomuus tapahtuu, täytyy sisällyttää tuo valvonta-alue myös siihen, missä itse laitos sijaitsee. Ja olemme usein huomanneet, että hyvin usein, jos on vaikkapa räjähdys, niin tietysti sen vaikutukset tulevat laajalle ja meidän täytyy silloin luoda tällainen turvallisuusalue, jota voidaan hyödyntää. Valvonta on erityisen tärkeää. Täytyy olla jokaisessa jäsenvaltiossa tarkastusjoukko, jos meillä on esimerkiksi kolme eri tarkastajaa, niin se ei kannata, vaan meillä täytyy olla oikea tarkastajien ryhmä olemassa. Sen lisäksi tarvitaan riippumaton teollisuuden viranomainen. Kun kävin Japanissa ja kohtasin siellä japanilaisia viranomaisia, jotka hoitivat ydinturvallisuutta, he olivat riippuvaisia teollisuusministeriöstä. Selkeästi nämä suhteet tuntuivat ja kun turvallisuusmääräyksiä ei noudatettu, niin ei ollut myöskään mahdollisuutta asettaa sanktioita tai lakkauttaa toimintaa. Siitä syystä viranomaisten täytyy olla riippumattomia toimijoista, jotta voidaan asettaa sanktioita. Muussa tapauksessa tämä on pelkkää sanahelinää ja me tarvitsemme tavat, joilla voimme sanoa, että tietoa ei ole jaettu riittävästi tai riskejä on otettu liikaa. Mm, muussa tapauksessa väestö joutuu silloin kantamaan nämä seuraukset. Kiitoksia. Kiitoksia puheenjohtaja ja, ja vielä kerran annan puheenvuoron sitten komissiolle Alan. Excuse me, the, Mr. Tuija, want to have a, another question. Anteeksi täällä oli vielä toinen kysymys. Eh, grazie, Kiitos puheenjohtaja ei mikään kysymys, vaan unohdin vain sanoa jotain. Haluaisin kiittää esittelijää siitä, että hän otti huomioon kommentit, joita me olemme esittäneet. Meidän täytyy erityisesti kiinnittää huomiota yrityksen työntekijöihin. Työntekijät ovat meidän huolenaiheemme. Aikaisemmin tässä tämä ei ollut mitään kohtaa, ja olen iloinen, että esittelijä otti sellaisen mukaan. Kiitos. Yes, uh, thank you, Mr. Chair. Um... Kiitos puheenjohtaja. Minä puhun ranskaa ottaen huomioon, että täällä on puhuttu muutenkin ranskaksi. Ehkä tämä auttaa minua vastaamaan kysymyksiin paremmin. Ensinnäkin komissio on lukenut kiinnostuksella mietintöluonnoksen ja kuunnellut päivän kommentteja rajoittuun tässä muutamaan huomioon, jotka ovat käydä keskustelun hengessä. Mitä tulee yleiseen tiedonsaantiin, tämän direktiivin äh, tehtävänä on luoda ennalta ehkäiseviä keinoja. Eli yritykset täytyy olla äh, keinoja ennaltaehkäistä ongelmia, mutta myös suurin sen täytyy saada informaatiota. Sen täytyy olla ymmärrettävää tietoa. Emme siis puhu teknisestä tiedosta, vaan informaatiosta kautta ihmiset ymmärtämään riskit ja myöskin ne toimet, joihin pitää ryhtyä onnettomuuden tapahtuessa. Ja sinne tällä hetkellä, kun ihmiset eivät tietää, että Sefes-laitos on heidän lähellään, meidän täytyy saada tietää riskit kuin myös ne turvatoimet, joihin on jo ryhdytty, jotka sitä rahoittaa ihmisiä. Eli ihmisten täytyy saada tietoa, koska heillä on oikeus siihen. Ja ihmisten täytyy saada tietoa ja heitä täytyy ottaa toimimaan oikein. Ja tämä tiedon saanti liittyy myös tehtäviin tarkastuksiin mitä tarkastuksiin tulee, komissio on kiitollinen esittelijän ja meppien antamalle tuelle liittyen tarkastuksiin. Eli tärkeintä on, että on kansallista kapasiteettia tehdä riippumattomia tarkastuksia. Ja luemme kiinnostuksella näitä tarkistuksia, joita tässä on tehty, ja olemme kiinnostuneita myös muista tarkistuksista. Äh, tarkistusten frekvenssi on myös tärkeä asia. Siksi ehdotuksessamme on äh, vähimmäistarkastuskriteerejä liittyen laitoksiin, joilla on korkea riskitaso, jos riski on kaikkein korkeimmalla tasolla kerran vuodessa, ja jos riski on alhaisempi kerran kolmessa vuodessa – Tämä, nämä ovat direktiivin tehokkuuden kannalta tärkeitä asioita. Sillä kuten tiedätte, laitoksen saavuttama riskihallinnan taso voi heikentyä ajan myötä, kun, kun unohdetaan turva, turvajärjestelyitä ja proseduureja. Tarkistukset ovat tärkeitä ja työntekijöiden pitäisi mahdollisesti olla mukana ja tässä on painotettu työntekijöiden osallistumista. Totta kai meillä on tämä puitedirektiivi, joka on sovellettavissa. Eli 81.391, jossa mainitaan, miten työntekijät voivat osallistua. Joten meidän kannalta me tarkastelemme tarkistuksia lisäarvon kannalta. Meistä on ihan saavutettu etu, että työntekijällä on rooli. Täytyy identifioida, mitä lisäarvoa saadaan ja pitää välttää päällekkäistä muiden lainsäädäntötekstien kanssa, mutta kysymys on pikemminkin hyvästä lainsäädäntötavasta kuin substanssista. Substanssin kanssa meillä ei ole ongelmia. Sitten meillä on joitakin kysymyksiä mietinnön hengen suhteen. Ensinnäkin uhrien korvaus, korvaukset. Tämä liittyy jäsenvaltioiden sivilioikeuteen. Tähän liittyvää harmonisointua lainsäädäntöä ei ole, ja meistä ei ole asianmukaista tässä yhteydessä ottaa esille kysymyksiä korvauksiin, jotka liittyvät siviilioikeuteen ja jäsenvaltioiden alaan. Jäsenvaltiot ovat asemassa määrittelemään nämä asiat parhaiten. On myöskin tekninen tarkastus takarajoista, jossa jotkut laitokset, ää, ää, jotka yhtäkkiä tulisivat CBSn alaiseksi, lainsäädännön muuttumiseksi, että niiden pitäisi välittömästi ää, myöskin noudattaa määräyksiä. Meistä tämä on mahdotonta. Meistä yritysten täytyy kyetä suunnittelemaan. Silloin kun yritys kykenee etukäteen suunnittelemaan, sen pitäisi välittömästi astua ala, alaisuuteen, mutta kun muutos tulee yhtäkkiä, tilanne on vähän toinen ja asia täytyy selvittää esittelijän kanssa. Sitten sovellusala. On tehty jotakin ehdotuksia sen laajentamiseksi mietinnössä. Ensin kysymys sotilaslaitoksista. Tiedätte, perustamissopimuksessa on erityisiä määräyksiä sotilaslaitoksien ja niiden riskit. Ää, ää, määritte, niistä armeijat pitävät huolta ja sen takia ää, sotilaslaitokset on suljettu pois ja meidän en pitäisi olla vastaisuudessa. Sitten kuljetus, kuljetus on ää, olennainen kysymys. Vanhastaneiden kuljetus on riskialtista, mutta riskit eivät ole samantyyppisiä. Meistä vanhastaneiden kuljetuksiin liittyvä direktiivi on paras ja tehokkain keino säädellä tätä. Vielä 30 sekuntia reagoidakseni näihin putkiin ja offshore-laitoksiin, mitä tulee näihin put- putkistoihin. Olemme tekemässä komissiossa arvioita näiden laitosten riskeihin ja tämä valmistumisen menee muutamia kuukauksia. Komissio voi tehdä jotain muutosehdotuksia tämän tutkimuksen jälkeen, ja me odotamme vuoden loppuun mennessä. Mitä sitten tulee offshore-öljyn varaukseen? Komissiolla on tiedonanto, joka tuli viime vuonna, ja tänä vuonna tulemme tekemään ehdotuksen, jossa säätelisimme öljynporauslaittojen ympäristöjä ja riskiaspekteja. Me tarvitsemme täsmällisempää lainsäädäntöä tällaisiin spesifimpeihin riskeihin. Kiitoksia meidän saamastamme puheenajasta. Odi Edustaja Odi vielä. Hyvin lyhyesti puheenjohtaja. Haluaisin vielä onnitella esittelijää siitä, millä tavalla hän käsitellyt tätä asiaa ja hän on, haluaisin kiinnittää huomioon vielä asian, joka mahdollisesti on jo katettu. Se on se, että pitää varmistaa se, että ö, ähm, jos suuri onnettomuus tapahtuu, joka kaikissa näissä varotoimenpiteissä on otettu huomioon, esimerkiksi British Petroleumin onnettomuus, sehän on yksi niistä ainoista yrityksistä, jotka, joilla oli omat vakuutukset. Kaikki korjaustyöhän vielä ei ole päättynyt, mutta se on kuitenkin mahdollistanut sen, että alue on voitu kattaa. Haluaisin vain tietää, että voitaisiinko täällä varmistaa se, että näissä varmennuksissa tarkastellaan vakuutustilannetta ja mahdollistaa se, että voidaan kattaa kaiken tyyppiset tilanteet niin, että meillä on vakuutukset siitä, että jos tapahtuu suuren luokan onnettomuus, niin se ei vaikuta nimenomaan julkisen rahoituspuoleen, vaan että yrittäjä itse hoitaa kaikki ne vastuualueet, jotka hänelle kuuluvat. Mr. Monsieur Hennen, you want once again, please? monsieur le président. Kiitos puheenjohtaja. Asiat siis etenevät. Meidän roolimme parlamentissa on edistää asioita turvallisuuden lisäämiseksi. Velvollisuutemme on siis tehdä ehdotuksia, jotka, vaikka niitä heti ei oteta huomioon, edistävät järjestelmää, jotta ne vastaisivat kansalaisten tarpeisiin. Turvallisuus on niiden ihmisten, miesten ja naisten turvallisuutta, jotka työskentelevät laitoksessa naapureiden ja yhteiskunnan turvallisuutta. Kun yritys katoaa, katoaa myös rikkautta, joka on ruokkinut ympäristöään. Eli turvallisuus täytyy ottaa huomioon Turvallisuuteen liittyy myös valvonta, mutta tiukka valvonta. Jos tehdään kontrollikäyntejä, mutta ei, ei koskaan mitään sanktioita, jotka mitenkään olisivat relevantteja. E, se on turhaa. Meidän täytyy mahdollistaa teollisuuden toiminnan jatkuminen, mutta myös huonot oppilaat pitää palauttaa ruotuun. Ne pitää saada noudattamaan lainsäätämiä sääntöjä. Me olemme sataneet siis nyt huomioon työntekijät ja odotamme vastaisia tarkistusehdotuksia. Kiitoksia. Syömiset kiitokset minunkin puoleltani. Haluaisin vielä sanoa, että tarkistusten jättämiselle on 6. heinäkuuta. Näinhän minä sanoin juuri. 6. heinäkuuta tarkistusten jättämisen määräaika, jotta ne aikataulussa jätetään ja ne voidaan sitten työstää. Kiitos oikein paljon. Tämä esityslistan kohta kahdeksan on näin hoidettu. Kohdassa yhdeksän muut asiat ei ollut mukava kyllä mitään esitettävää, joten kohta kymmenen voitte lukea itse tuosta, koska seuraavat kokoukset järjestetään, joten kokous päättyy. Kiitos.